istuntoon. Pyydän teitä istutumaan, jotta voimme aloittaa istunnon. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 7 kwietnia. 2020. Avaan istunnon, joka keskeytettiin 7. huhtikuuta pöytäkirjaan hyväksi.